ja valiokuntiin ja tämä luettelo tulee tämän kokouksen pöytäkirjojen yhteydessä julkaistuksi ja jos ei kukaan valita, niin se katsotaan hyväksytyksi.